pyrkivät siihen, että siirtymä olisi sujuva, jos niiltä menee luonnonhaitta määrittelyalueena. Kiitoksia komissaari. Näin tämä keskustelu on päättynyt ja äänestämme tästä aiheesta sitten kahden viikon päästä Brysselissä meidän mini-täysistunto viikollamme. Kollegat, meillä on vielä yksi mietintö esityslistalla Richard Ashford, YMPn yksinkertaistaminen on aiheena. Olkaa hyvä, esittelijä, teillä on puheenvuoro. Uh, President, uh, Commissioner. Komissaari, puhemies. Me olemme tällä hetkellä keskustelun hyvin alkuvaiheessa YMPn uudistuksesta vuoden 2012 jälkeen. Tässä mietinnössä etsin muutamia periaatteita pitäisi ottaa huomioon, kun uudistetaan YMPtä. On selvää, että maatalousteollisuus se pitää muuttua. Se pitää muuttua, että se voi heijastella niitä haasteita, joissa me tänä päivänä elämme, mutta myöskin niitä tulevia aikoja, joissa elämme myöhemmin. Eli elintarviketurvallisuus, markkinoiden volatiliteetti, ilmastonmuutos ja tarve vastata yleisten hyödykkeiden tarjoamiseen tarpeeseen. On tärkeää, että YMP pitää muuttua, jotta voidaan heijastella näitä haasteita, mutta on sillä muuta, muuta selvää, että me pitää vaatia myöskin muutosta YMPltä. Näiden periaatteiden mukaan, joka pitää siis ottaa huomioon YMPssä. En mene nyt yksityiskohtiin näin tässä vaiheessa, koska tämä menee sitten tulee myöhemmin esille, mutta haluan ottaa kaksi pääaihetta esille. Ensinnäkin, yhteinen maatalouspolitiikka, se pitää olla yksinkertaisempaa, reilumpaa ja avoimempaa. Ja toinen asia, yhteisen maatalouspolitiikan kulttuurin tulee muuttua, että tuleva uudistettu YMP, sen pitäisi olla tulosjohtoisempaa, eikä vain sääntelyvetoista. Esitin tässä neljä tapaa, millä voidaan vähentää sääntelytaakkaa. Ensinnäkin, me voimme taata sen, että vaatimukset teollisuudelle ovat suhteellisia verrattuna riskeihin. Toiseksi, me voisimme harmonisoida tarkastusstandardeja, päättää, välttää päällekkäisyyttä tarkastusmenettelyissä, jota vaaditaan teollisuudelta. Ja kolmanneksi, itse sertifikaatilla voi olla myöskin enemmän vaikutus tässä, tällä alalla. Ja pitää ottaa huomioon myöskin, että sakot, joita annotaan, ovat sitten myös suhteessa siihen rik- rikkomuksiin, eikä tämmöisiä kiinteitä sakkoja. Niissäkin tapauksissa antaa kiinteä sakko, vaikka maataloustuottaja ei ollut syyllinen sitä. Minun mielestäni YMP pitäisi auttaa teollisuutta muuttumaan näihin, näiden vaatimusten mukaiseksi. Eli pitää muuttaa YMPn kulttuuria tämän aikaansaamiseksi. Se pitää olla joustavampaa, kevyempää lähestymistavaltaan ja osalliset ja teollisuus pitää ottaa mukaan, jotta voidaan paremmin arvioida erotun sääntelyn vaikutukset ja on myöskin helpompi tulkita sen vaikutuksia. uudistetun YMP pitäisi myöskin pystyä tuomaan tämä julkinen palvelu. Ja myöskin teollisuuden pitää noudattaa näitä vaatimuksia, jotta voivat sitten myöskin tuoda tehokkaasti tuotteita markkinoille. Olen todennut sen monet kerrat täällä, että tämä tavoite voidaan saavuttaa. I have several speakers on my list who would like to... Nyt täällä on useampi puhuja listalle, jotka haluaisivat tähän ottaa kantaa. Rovesa, ja olkaa hyvä. Kiitoksia jälleen, arvoisa puhemies. Maatalouden hallinnollista taakkaa on ehdottomasti viljelijöiden osalta vähennettävä ja nämä raportoijan esille nostamat tavat ovat hyvin tervetulleita. moni maanviljelijä on sanonut että he kokevat itsensä lähestulkoon rikolliseksi kun yrittävät taistella erilaisten hallinnollisten asiapapereiden ja sääntelyn kanssa yhteisen maatalouspolitiikan tulee olla yksinkertaisempaa mutta on myös todettava että kun markkinat ja niillä tapahtuva vaihtelu lisääntyvät ja eu n tuontisuojan alentuessa markkinoiden hallinta ja sääntelymekanismeja tullaan kuitenkin jatkossakin tarvitsemaan. esimerkiksi inventointijärjestelmiä ja mahdollisesti vienninedistämistoimia tarvitaan myös tulevaisuudessa ja on selvää että näiden järjestelmien ylläpitäminen ei pysty olemaan täysin yksinkertaista. erityisesti herkille tuotteille kuten esimerkiksi maidolle pitäisi luoda kiintiöjärjestelmää vastaava uudenlainen sääntelykehikko muutoin tuotanto näillä vähemmän suotuisilla alueilla tulee mahdottomaksi. Kiitoksia. Seuraavaksi. gratulálok a jelentéstevőnek mert nem csak a... Onnittelut esittelijälle. Ei pelkästään tämän konkreettisen ehdotuksen takia, vaan myöskin tämän filosofian takia, jossa tässä on, joka on tässä takana. Totta kai me haluamme tukea niitä, jotka ovat aktiivisia maataloudessa, jotka ovat todellakin rakentamassa maataloutta. Ja on toivottavaa, että yhteisessä maatalouspolitiikassa tulevaisuudessa me pääsemme hieman tästä sektorikohtaisesta katsantokulmasta pois ja myöskin poistamme tämän syrjinnän maatalouspolitiikasta, mitä tähän mennessä on ollut. Me totta kai me tarvitsemme yhteisiä sääntöjä, mutta on tärkeää, että jäsenvaltiot myöskin pitävät kiinni näistä säännöistä. Kaksi vuotta sitten neuvosto hyväksyi asetuksen, jossa todettiin, että sähköiset tunnistetut lam, tunnisteet lampaille ja vuohille olivat pakollisia. No tämä oli kyllä liian pitkälle menevää, koska et jäsenvaltiot edes pysty tähän. Ja tämä johti ihan mahdottomiin tilanteisiin. Haluaisin vain tällä vain esittää sen, että liikasääntely on yhteisön maatalouspolitiikan kannalta haitallista. Ja tämän takia uskon, että sitä pitäisi yksinkertaistaa. Kiitoksia. Herr Dorfman steht auf meiner Liste. Bitte. Kiitos ja sitten herra Dorfman. Danke, Herr Vorsitzender, und danke Ihnen, Herr... Puhemies, kollega Ashford, kiitokset tästä mietinnöstä. Yhteinen maatalouspolitiikka on menestyksellistä politiikkaa, vaikka me joskus sitä haittaammekin liialla byrokratialla. Ensimmäinen pilari, kuten toinenkin pilari, ovat tässä tämän alla kärsineet. Tämä koskee juuri pieniä yrityksiä, joissa byrokratian määrä on suhteellisen suuri taas tulokseen nähden. Tämä ei sovi yhteen. Yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisen yhteydessä pitäisi miettiä sellaisia metodeja, jotta ottaa huomioon nämä pienet yritykset, koska he saavat pari tuhatta euroa tukea, mutta voitaisiin yksinkertaistaa näitä menettelyjä ilman, että tavoitteet samalla häviävät silmistämme, ilman, että me menetämme tavoitteen edessämme. Tämä kaikki pitäisi olla selvempää vai? Also is next. Köszönöm a szót. Richard Ashford jelentése a közös agrárpolitika egyszerűsítése érdekében. Kiitos. Mietinnössä on erinomaisia YMPn yksinkertaistamisehdotuksia, ainutkertaista tässä on se, että katsotaan asiaa nimenomaan viljelijöiden näkökulmasta. On tietysti toimittava sääntöjen mukaisesti, kun käytetään veronmaksajien varoja, mutta tämä on ainoastaan keino eikä lopputavoite. Tavoitteenahan on se, että täytetään poliittiset tavoitteet, mutta virastoissa kuitenkin nämä kaksi menevät sekaisin ja unohdetaan poliittiset tavoitteet. Nyt tarvitaan uudenlainen lähestymistapa. Tässä tuottajien eh, suhteessa viraston ei pitäisi olla mitään hierarkiaa, vaan tarvitaan yhteistyötä. Komission pitäisi laatia säännös, jonka mukaisesti myös virastojen pitää maksaa sakkoja, jos epäonnistutaan, ja on varmistettava, että edun saajat voivat valittaa riippumattomiin tuomioistuimiin. Unkarissa ei ole tällaista vaihtoehtoa nyt. Pan Siekierski, proszę. Kiitos, Siekierski. Kiitos. Maatalouspolitiikan yksinkertaistaminen on varsin hyvä ajatus. Tuskin kukaan tätä <clears throat> vastustaa. Esimerkiksi hallinnollisten kustannusten vähentäminen ja byrokraattisten taakan vähentäminen luonnollisesti säästävät aikaa ja rahaa maanviljelijöiltä. Tämä kuulostaa hyvältä. Nyt pitää pohtia, millä tavoin nämä ajatukset toteutetaan käytännössä. Eri tuotantosektoreilla on kuitenkin vaikea soveltaa tukitoimia. Ajattelen nyt esimerkiksi tuotanto, tupakan tuotantoa tai muita erityisiä tuotteita. Myöskin erityisalueilla ja, ja epäsuotuisilla alueilla tarvitaan erityislaatuisia poikkeuksellisia tukijärjestelyjä. Olen kuitenkin samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että tulevaisuudessa yhteisen maatalouspolitiikan on oltava avointa ja yksinkertaista, mutta ennen kaikkea tehokasta – ja jotta tähän päästäisiin, on yksinkertaistamisen toteuduttava. Herr Jaar, bitte. Herra Jaar. Kiitoksia puhemies. Eurooppalaisen voidaan pitää olla avoimempaa, avoimempaa ja helpommin ymmärrettävää. Tämä on se viesti, jonka esittelijä Ashford täällä esitti. Tämä on hyvä, oikea viesti. Mietinnön pitäisi jotenkin nyt kannustin komissiolle, että yhteisen maatalouspolitiikan aralla komissio ponnistelee enemmän. Se säästäisi paljon kuluja ja vaivaa meidän maataloustuottajiltamme. Ja näin maataloustuotanto voisi keskittyä niin todellisiin tehtäviin, eli elintarvikkeiden tuotantoon. Tämän takia minä toivon, että yhteisen maatalouspolitiikan yksinkertaistaminen olisi komission ja parlamentin jatkuva tehtävä. Kiitoksia. Vaikuttaa siltä, että kukaan muu enää kaipaa puheenvuoroa, joten annan sen komission sen piipaksille. Parliament. Puhemies, hyvät edustajat, yksinkertaistuminen ja parempi säädöstyö on komission prioriteetteja. Minä olisin kiittää edustaja eh, Ashworthia tästä erinomaisesta mietinnöstä. Tämä on hyvin monimutkainen haastava aihealue. Komissio on täysin samaa mieltä siitä, että yksinkertaistamisen ja hallinnollisen taakan vähentäminen vähentämisen pitäisi auttaa tuottajia näin tuottajat keskittyä itse maataloustyöhön. Komissio pitää esittyä työtä hyvänä. Siinä otetaan huomioon kaikkien tärkeimmät tuotannon alat ja siinä on uudenlaisia ajatuksia YMPn yksinkertaistamiseksi. Viime vuosina komissio on edistynyt selvästi yhteisen maatalouspolitiikan yksinkertaistamistyössä. Minä haluaisin mainita Stoiberin ryhmän, joka auttaa ja antaa neuvoja komissiolle hallinnollisen taakan vähentämisen osalta ja sanottu sieltä käsin, että viljelijöiden byrokraattiset velvollisuudet ovat vähentyneet sen jälkeen, kun komissio on ryhtynyt töihin, mutta yksinkertaistamistyö jatkuu 2010kin ja meillä on yleistä pohdintaa liittyen YMPn tulevaisuuteen. Olemme aloittaneet jo julkisen keskustelun ja tämä tarkoittaa sitä, että meidän on tehtävä yhteistyötä, jotta voidaan löytää tehokkaat tavat vähentää hänestä taakkaa, kun samalla suojataan hyvin yhteisön taloudellisia etuja ja saadaan varmistettua tehokas maataloustuotanto. Haluaisin myös tässä yhteydessä esittää varoituksen sanan. Haluaisin antaa tämän ihan vain esimerkkinä. Joskus yksinkertaistamista ei pidä tehdä, niin että vaikeutetaan edessä olevia haasteita. Jos ajatellaan vaikka jäljitettävyyttä, viime vuosina tilanne on ollut aika rauhallinen. Meillä ei ollut mitään suuria skandaaleja tai epidemioita, mutta samanaikaisesti jäljitettävyyttä ei saa unohtaa. Ei sitä saa, ei sitä saa pyrkiä eroon sen takia, että kriisejä ei ole ollut. Eli meidän pitää olla hyvin varovaisia, kun yksinkertaistetaan. Ei saa kuitenkaan unohtaa sitä, mitä on aikaisemmin opittu ja niitä syitä, miksi tietyt sääntöt on otettu aikoinaan käyttöön. Siksi komissio kyllä on mukana tässä prosessissa, mutta haluamme varmistaa sen, että opittua emme unohda. Kiitos. Commissioner. Kiitoksia komissaari. Keskustelu on päättynyt. Äänestys tapahtuu kahden viikon päästä Brysselissä minitäysistuntoviikolla. Seuraava kokous on huomenna tiistaina 20. huhtikuuta yhdeksästä yhteen iltapäivällä ja sitten kolmesta 8.30